niiden rakenteiden ylitse, joita laissa säädetään, ja komissio todella pitäytyy kiinni tässä yhteisön lainsäädännössä. Kiitokset komission jäsen. Voitte uskoa minua, jos nyt saan sanoa jotakin, kun edustan entistä kommunistimaata, niin tiedän tämän tilanteen ja minusta tuntuu siltä, että tilanne on samantyyppinen kuin mikä meilläkin oli Romaniassa. Nyt haluaisin päättää keskustelun tähän ja siirrymme seuraavan esityslista kohtaan, joka on Maailmanpankin energiastrategia. Esittelijänä on Keller, jolla on puheenvuoro nyt viiden minuutin ajan. Kiitos. 1,5 miljardia ihmistä ovat vailla sähköä, mutta energian saanti on kuitenkin edellytys koulutukselle, köyhyyden ehkäisemiseksi. Energiaan saamisen oikeus tarkoittaa sitä, että kaikilla on mahdollisuus saada sähköä. Tällä tavalla voimme madaltaa aitoja myöskin kaupunkia maaseutualueiden välillä ja tehdä tästä energiasta kohtuullisen hintaista ja tarvitaan myöskin turvallisia ja luotettavia uusiutuvan energiavarojen käyttöä, mutta energiaa ei tarvitse pelkästään olla turvallista ja luotettavaa, vaan sen tuotannossa on otettava huomioon myöskin muita seikkoja, kuten ilmastonmuutos, metsäkato ja ympäristön tilan huonontuminen, ihmisten terveys, ja köyhyys, jota se aiheuttaa. Nämä ongelmat eivät voi tulla hoidetuksi pelkästään fossiilisilla polttoaineilla, koska niillä on huonot vaikutukset terveyteen, ilmastoon ja ympäristöön. Ilmastokriisi vahingoittaa enemmän äärimmäisessä köyhyydessä eläviä. Fossiiliset polttoaineet luovat saasteita, se on terveydelle ja ympäristölle vaarallista. Ja ne ovat myöskin hyvin kalliita ja kuluvat myöskin hukkaan hyvin nopeasti. Tarvitaan siis parempaa energian äh, jakelua, mutta erityisesti meidän täytyy keskittyä uusiutuvien energiavaroihin ja äh, pyrkiä siihen, että äh, siirrytään pois fossiilista polttoaineesta. Vain uusiutuvilla pystymme tämän ongelman ratkaisemaan. Uusiutuvien energian käyttö takaa meille resurssit, jotka eivät ehdy koskaan. Ja tällä tavalla myöskin monet maat voivat käyttää maassaan olevia aurinko- ja tuulivaroja ja niitä voidaan toteuttaa hyvin kohtuulliseen hintaankin myös. Ja tämä tuo lisää valtuuksia ihmisellä. Hajautettu energia on demokraattista luonteelta. Se on kansan käsissä, mutta Maailmanpankki kuitenkin edistää fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiastrategiassaan ja äh, äh, uusiutuvien energiavarojen käytön äh, suositukset ovat hyvin vähäisiä ja fossiilisia polttoaineita edistetään myöskin rahoituksellisesti välikesien kautta ja niitä Maailmanpankki riittävästi valvo. Ei raportoida riittävästi fossiilisista polttoaineista ja pankki edelleen investoi huomattavasti paljon hiilivoimaloihin ja se lukitsee kehitysmaat tämän tyyppisen energian käyttöön tuleviksi vuosikymmeniksi. Tämä ei ole sitä, mikä energiavallankumouksen pitäisi olla. Maailmanpankin energiastrategia ei ole läpinäkyvää. Tämä ongelma on on asia, jota pitäisi tutkia siltä pohjin, että rahoituksellisten välikäsien täytyisi olla mukana tässä monitahoisessa rahoituksessa. 40 prosenttia tästä sektorista on näkyvää. Suurin osa näistä lainoista menee e-, energiasektorille, erityisesti juuri kaivannaisteollisuuteen eri tavalla kuin suorissa pankkilainaprojekteissa. Näissä yksittäisissä alaprojekteissa ei ole läpinäkyvyyttä ja on vaikeaa jäljittää, mitä loppujen lopuksi sitten rahoille tapahtuu. Ja kun sitten tarkastelemme sitä, minkä tyyppi tyyppistä energiaa pidetään hiilisenä, niin strategiassa muun mukana suuria vesivoimaloita, mutta nehän kuitenkin vahingoittavat paljon luontoa ja ajavat ihmiset kodeistaan. Tämä ei ole kestävää, eikä tämä ole myöskään ihmisten ja yhteiskunnan edun mukaista. Hiilen varastointia talteenotto ei myöskään ole vähähiilistä, vaan äh, hiilidioksidi jää edelleen ja voimme vain miettiä, mitä sille tapahtuu, kun se on maan alla. Kukaan ei voi taata sitä, että se jää sinne seuraavaksi vuosituhanneksi. Tämä on pelkkää ennustamista, eikä tiedettä, eikä tutkimusta, eikä ainakaan mitään politiikan harjoittamista. Sama pätee myöskin ydinenergiaa. Unanin kaivaus aiheuttaa paljon CO2-päästöjä ja kukaan ei tiedä, mitä tästä jätteestä meille koituu. Tämä ei ole vähähiilistä eikä kestävää ja tästä syystä EFA ja vihreät äänestää tätä päätöslausumaa vastaan, jollei tätä vähähiilisyyskohtaa muuteta. Mutta kuitenkin näemme tässä hyviäkin kohtia tässä päätöslausumassa, muun muassa kun keskitytään Äh, maaseutualueiden ongelmiin ja pienimuotoisen tuotantoon äh, ja siihen, että suuntaudutaan suuriin biopolttoaineiden vientiprojekteihin. Ja me keskitymme myöskin äh, tähän teknologian siirtokysymykseen. Teknologian siirto ei tietenkään voi olla ottamatta huomioon tekijän oikeuksia vaan nekin on otettava huomioon sillä tavalla, että teknologia saadaan kohtuulliseen hintaan. Tätä olemme luvanneet ilmastoneuvotteluissa ja uskon, että meidän pitäisi pitää kiinni lupauksestamme. Kiitos. Keller, do you, Keller. Rouva Keller, hyväksyttekö sinisen kortin herra Martinilta? Tietysti. Olkaa hyvä. 30 seconds. Um, I can only congratulate you to what you have said. Onnittelut kuulemastani. Kuitenkin kysymys kuuluu, että kun nämä ongelmat ovat olleet tiedossamme jo kahden vuoden vuosikymmenen ajan, kun te olette tietysti perehtynyt, perehtyneempi kuin monet meistä, onko nyt jo Eh, teillä jotain eh, syytä optimismiin, että onko nyt Maailmanpankki lopultakin oikealla tiellä? Indeed, we have been discussing the... Olemme me tästä asiasta keskustelleet enemmänkin kuin kahden vuoden, vuosikymmenen ajan. Ja eh, toivottavasti nyt sitten Maailmanpankki ottaa opikseen tästä, että kaikki todellakin mieltävät, että tulevaisuus piilee uusiutuvissa energialähteissä. Me tarvitsemme tietysti paljon enemmänkin, mutta tämä, tämä on pieni askel, mutta edelleenkin fossiilisia polttoaineita ja vesivoimaa paljon enemmän hyödynnetään kuin monia muita ja kuin on tarpeen. Me haluamme sellaista energiapolitiikkaa, sellaista energiaa, jota, joka koituu sitten niiden maailman käyttäjien hyväksi, joita, me, joita, joita mekin haluamme niitä käyttävän. Thank you very much, Mrs. Kyllä, kiitos rouva Keller. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron komission jäsen Pibalksille. President, uh... Puhemies. Tämä oli hyvin pontava julkilausuma. Ja aluksi äh, Maailmanpankin äh, rooli ja äh, avaus on tässä erittäin tärkeä, koska on erittäin tärkeässä asemassa kehityskysymysten kanssa ovat mielipidejohtajia ja, ja myöskin sitten muokkaavat kehitysstrategiaa varsin pitkälle. Sen vuoksi mm, minä kannatan tähän asiaan suhtautumista vakavalla palalla tavalla. Eh, kun me arvioimme, arvioimme omia rooliamme tässä strategiassa, kaksi seikkaa on erittäin tärkeää. Tänä päivänä on paljon paljon kotitalouksia, jotka eivät saa minkäänlaista energiaa käyttöönsä eikä se 20 vuodessa ole selkeästikään paranemassa. Sen, sen vuoksi energiapalvelun tuottoon ää, ei ole investoitu riittävästi niin, että sadat miljoonat oli esim. sadat miljoonat erityisesti Afrikan eteläpuolisella alueella asuvat olisivat saaneet sitten korjausta tähän tilanteeseen lisää ne saisivat energiaa käyttöönsä. Niin ikään meidän on otettava lukuun äh, kasvu äh, monissa, kaikissa, kaikilla näillä seuduilla äh, kasvu ja kysynnän kasvu on erittäin tärkeää. Sitä pitää, tyydyttämään pitää olla myöskin tarjontaa. Eli sen, lisä, sen vuoksi ympäristöpoliittiset haasteet vielä kasvavat. Ja kuten edustaja Keller äh, totesi myöskin tällainen äh, kestävää, kestävyys ja ennakoitavuus ovat tärkeitä tekijöitä. Ja se, miten nämä kaikki vaikuttavat sitten ilmastonmuutokselle ja, äh, ja tänä päivänä nimenomaan energian tuotanto ja käyttö on vastuussa sitten suurimmasta osasta kasvihuonepäästöjä. Kun puhumme fossiilista polttoaineista, meidän ei pidä unohtaa, että että tämä hinnan nousu on vielä näkemättä. Ja äh, se on äh, aivan tuossa nurkan takana pahoin pelkään, ja sekin on osana tätä strategiaa kiinteästi. Äh, sen vuoksi olettaisinkin, että parlamentti painottaisi uuden kehityspolitiikan vihreää kirjaa, jossa panostetaan, painottaa erityisesti kehitys, kehitysmaiden asukkaiden uusiutuvien energialähteiden käytön tärkeyttä. Tämä asia nousee ihan keskeiseksi tässä hahmotelmassa. Jos näin ei toimita, on hyvin vaikea kuvitella, että voisimme vakuuttaa Maailmanpankin ja muun, muut tahot siitä, että meidän pitäisi nimenomaan sitten investointia suuntautua, suunnata kehittyviin energialähteisiin. Minä meidän, minä uskon, että me pystymme hallitsemaan tämän investointihaasteen tai ottamaan sen vastaan. Tarvitaan vain rohkeutta. Eh, eh, kaikki energiastrategiat kaipaavat suuria investointeja. Ja jos nähdään tämä eh, hinnan, hinnan nousu kehityksen toteutuvan, niin silloin on selvää, että jokainen, kaikki energiapolitiikka tulee suunnata uusiutuvaan energiaan ja uusiutuvan energian kehitysteknologia on jo antamassa takeita siitä, että tämä muutos on mahdollista. Uskon vielä, että tällaista valjastamatonta potentiaalia on paljon. Vesivoima on haastava energianlähde, mutta jos ajatellaan, tällaista, ajatellaan tätä ympäristö, ympäristön kestävää kehitystä, ja näitä mahdollisuuksia. Myöskin äh, käy ilmi, että monissa maissa on valtavat äh, hyödyntämättömät vesivoimavarat. Äh, mittakaavat ovat isot, mutta, mutta joka tapauksessa tehdään omissa mietinnöissänne sitten keskust, käsittelette tätä uutta, uutta kehityspolitiikkaa ja parlamentti varmastikin äh, tulee ajamaan kehitystä tähän suuntaan. Ja jos näin todella tapahtuu, silloin meillä on enemmän äh, puhtia äh, myöskin vakuuttaa maailmanpankkia taipumaan tälle suunnalle. Pankki on nyt luonut kuusi kriteeriä tulevan, tulevaisuuden investoinnille – meidän ei pidä pelätä tätä kehitystä. Meidän pitäisi tarjota myöskin sitten johtajuutta energiasektorille investointipankin investointituki maille oli, oli lähes kolme miljardia. Ja se, että nämä, millä rahoitetaan siis ympäristöystävällisiä energiahankkeita ja muita, on erittäin tärkeää. Mitä energiasektorin tulee, ei Eh, fossiili, fossiilisten polttoaineiden saralla ole yhtään tällaista investointiprojektia vireillä, vaan me nimenomaan panotamme sitten investointipankin varoista rahoitettavaksi näitä ympäristöystävällisiä ratkaisuja, miten se tulee investointipankin investointiratkaisuihin. Komissio on pyrkinyt lisäämään tätä toimivaltuuksia edelleen kahdella miljardilla lähivuosina, jotta voitaisiin paremmin rahoittaa alueen, siis AKT-alueen ja Afrikan alueen näitä poliittisia hankkeita. Tässä yrit, pyritään varmistamaan eh, investointipankin eh, eh, toteuttamien hankkeiden kestävyys ja niiden ja pankin toimivaltaisuus Kyllä meistä EU on ottanut askelia oikeaan suuntaan, mutta tarvitaan vielä uusia, jotta voisimme näyttää sitten oikeaa johtajuutta ja saada myöskin Mannanpankki vakuuttuneeksi. Thank you, Commissioner. Kiitos komission jäsen. Seuraavaksi poliittisten ryhmien nimissä ensinnäkin EPP-ryhmän nimissä herra Svensson. Kaksi minuuttia. Tässä on hyvin aja, ajankohtainen kysymys käsillä tässä myöhäisenä il, iltahetkenä. Tämä on erittäin äh, tärkeä tämä äh, energiapoliittiset ratkaisu. Täällä komissiori äsken totesi, että Maailmanpankin on äh, hyvin tietoinen strategia. Tässä voi voitaisiin puhuta suorastaan perästä porkka, porkkanoista tässä kysymyksessä, mutta eh, mikä on myönteistä, mutta ei kysymys ole pelkästään eh, eh, vanhojen järjestelmien purkamisesta, vaan uusien lanseeraamisesta. Vai järpäisyyden uhallakin haluan toistaa, että Euroopalla, Euroopan unionilla on mahdollisuus panostaa konkreettisesti auttaakseen kehitysmaiden ihmisiä niin Aasiassa, Afrikassa kuin Latinalaisessa Amerikassakin. Puhemies, komissaari on varmaan aiemminkin kuullut nämä samat sanani. Minä, kun minä puhun nä, nä, nä, nä, näistä kaasulämmitteisistä pienistä asennuksista, jossa ihmiset myrkyttävät kuoliaksi. Nämä voidaan niin korvata siis nämä kaasuhellat siis yksinkertaisesti korvata vaikkapa aurinkopaneeleilla. Silloin voitaisiin välttää sitten välttää näiden lannoitteiden käytöstä esimerkiksi ja voitaisiin sitten luopua hiilen käytöstä ja sitten luopua myöskin sitten näiden lähimetsien hakamisesta jota ei missään tapauksessa pitäisi hakata. Haluan tässä edelleen korostaa niitä mahdollisuuksia, joita meillä on tarjolla tehdä jotain konkreettista, kun puhutaan vaihtoehtoisista energialähteistä. Meidän pitää, puhutaan tuulienergiasta ja aurinkoenergiasta, mutta kyllä näin tietenkin pitää tehdä, mutta ei se tällä mahdollisuus avaudu läheskään kaikille meidän pitää, pitäisi olla mukana e, e, kehittämässä, kehittämässä vaihtoehtoja näille fossiilisille polttoaineille, joita ei kauan riitä. Kiitos. SED-ryhmän nimissä herra Arsenis, kaksi minuuttia. Kiitos, Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen Piibalks. Ensinnäkin olen erittäin tyytyväinen teidän tekemään hyvään työhön. Tämä kertomus osoittaa, että, keskuspank- että maailmanpankin strategia ei ole kestävä. Hän on ja operaatioita, jotka eivät ole kestäviä. Tosiasia on, että rahoitus on kuitenkin noussut 300 prosentilla muita, muita kuin uusiutuvia energialähteitä varten. Ja fossiilisten polttoaineiden investoinnit ovat kasvaneet. Maailmanpankki ei ota huomioon ilmastovaikutuksia hankkeista, joita se itse rahoittaa. Kun keskustellaan hankkeiden rahoituksesta, puhutaan esimerkiksi puiden istuttamisesta tietyille alueille – Ja sitten puhutaan ei oteta huomioon näiden hankkeiden koko syklin kestäviä vaikutuksia. Näin pitäisi tehdä. Olen sitä mieltä, että tätä, tämän kertomuksen kautta voimme lähettää selvän viestin niin että otettaisiin huomioon ympäristötoimet ja uudistukset, joita maailmanpankin olisi tehtävä sisäisesti. Kiitos. Seuraavaksi herra Görens. ALDE-ryhmän nimissä. Kaksi minuuttia. Puhemies, maailmanpankin tehtävänä on pyrkiä poistamaan köyhyyttä kehitysmaista riippumatta Maailmanpankin tukemista hankkeista. Lopullisen tavoitteen oltava sama. Pitäisi tehdä investointeja sosiaali- ja terveys, koulutus, vedensaanti, mm, hankkeisiin. Kaikkien nämä, näiden hankkeiden on pyrittävä samaan tavoitteisiin. Köyhyyden vähentäminen on sen sen tarkoitus. Mitä tulee tähän suulliseen kysymykseen, josta nyt keskustelemme? Siinä ilmaistaan vahvat varaumat näihin hiili- ja öljyhankkeisiin liittyen. Haluaisin esittää näihin kommentin. Ensinnäkin nämä rahoitukset rahoitusehtoihin on otettava mukaan hankkeen huoneen alusta asti. On tiedettävä, mitä arvioimme ja Nämä arviointikriteerit on otettava mukaan hankkeen alusta alkaen. Poliittinen vuoropuhelu Maailmanpankin ja sen kumppaneiden kanssa on johdettava siihen, että arvioitetaan taloudellista ja hallinnon valvontaa eh, tähän edunsaajan ja hankkeen toteuttajan. Edelleen olisi tärkeää suosia uudistavia energialähteitä, kun sanoo mahdollista. Sitten kiitän komission jäsen Piibalksia siitä, että hän vastasi yhteen huolenaiheeseen vastatessaan Kellerille. Euroopan investipankki on ottanut huomioon nämä kommentit, jotka juuri ilmaisin. Toivon vain, että Maailmanpankki omaksuu itselleen ne prioriteetit, joita muut ovat jo hyväksyneet, kuten EIP, ottaen huomioon, että Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota ovat myös Maailmanpankin jäseniä. Tässä tilanteessa emme voi, kuvit, emme voi väittää, ettei meillä ole mitään vaikutusta siihen. Maailmanpankissakin kannattaisi, Maailmanpankin valtasuhteesta kannattaisi käydä keskustelua. Haluaisin onnitella Rova Killeri hänen tekemästään loistavasta työstä. Kiitos. Seuraava puhuja on Marisa Matias. Kaksi Kiitoksia, puhemies. Minäkin haluaisin todeta, että kollega on kyllä ansainnut onnittelumme ja tukemme näille kysymyksille, jotka hän on tuonut esille. Mutta yksi asia, jota en vielä ole tehnyt, en sen nyt. Meillä on tässä asiakirjoja pöydällä. Nämä ovat tällaisia ennakkohypoteeseja, joista emme koskaan keskustele, mutta päätöslausumassa sanotaan muun muassa, että nämä ohjelmat, joita Maailmanpankki rahoittaa, ovat epäonnistuneet tavoitteessaan kehittää maaseutualueita. Ehkä meidän pitäisi muuttaa Maailmanpankin energiastrategiaa vuonna 2019, mutta tiedämme, että energiasektoreilla voimme hyvin, niiden kautta voimme hyvin konkreettisesti ehkäistä köyhyyttä ja auttaa ihmisiä pääsemään ulos köyhyydestä. Siksi pyydämme, että Maailmanpankki omaksuisi sellaisen kehityslähestymistavan, jolla e- helpoteta näiden köyhien ihmisten tilannetta ja sitten ilmastonmuutosta. On sanottu myös, että ener- fossiilisen energian suunnattujen investointien rahoitus on edelleen liian tärkeä Maailmanpankin toiminnassa. Tästä on luovuttava. Meillä on myös lupaus siitä, että tämä hallitsee tästä näiden, tämän tyyppisten hankkeiden hallitsevuus loppuu vuonna 2015. Silloin portaittain luovutaan fossiilista energiaa edistävien hankkeiden rahoituksesta. Meidän pitäisi ottaa huomioon myös se, että Maailmanpankissa olisi annettava prioriteetti paikalliselle pienen skaalan energiahankkeelle, jolla otetaan huomioon myös ilmastonmuutos. Olen yhtä mieltä siitä, mitä muut kollegat ovat täällä jo sanoneet. Minulla on enää jäljellä tässä kaksi kysymystä lopuksi, koska en usko, että kannattaa enää mitään hyviä aikeita täällä julistaa. Ensinnäkin meidän on tehdä, tehtävä muun muassa niin jäl... päätelmä. Miksi edelleenkin sallimme sen, että se, joka maksaa, määrää? Miksi annamme Maailmanpankin sanella maailman energiapolitiikkaa? Maailman energiastrategiasta pitäisi koordinoida kansainvälisesti YK piirissä, koska teemme lopun siitä, että pakotamme muut hyväksymään tietyn kehitysmallin. niin kuin kyseessä olisi ikään kuin malli, joka kelpaa koko maailmalle. Minä luulen, että mm, ylpeydelläkin on rajansa. Meidän pitää olla demokraattisempia. Hans Peter Martin képviselő úrnak. Hans Peter Martin, kaksi minuuttia. Thank you, Kiitos eh, puhemies. 70-luvulla ja 80-luvun alussa eh, Maailmanpankin eh, ekologinen sokeus oli puheenaiheena. Siellä puhuttiin ihan samoja, nyt annettiin lupauksia – haluttiin uudistaa maailmanpankkia. Nyt ollaan taas äh, kymmenen vuotta myöhemmin samalla, samalla asialla äh, näissä maissa, joita nyt mainitaan äh, kehitysmaiksi maiksi. Missä, missä nämä kehitysprojektit ovat? Missä ovat nämä aavikoiden aurinkopaneelihankkeet? Missä ovat nämä metsitys, metsittämishankkeet, mitä luvattiin Amazonin suistoalueelle tällä Vietnam, Vietnamiin? tai, missä, tai Keniaan, missä, missä ne ovat, eivät missään niitä ole. Me nyt tämä, nämä ajatukset on kopioitu täydellisesti. Silloin pelattiin, pelattiin näiden suur, suurtoimijoiden, suuryhtiöiden käsi käteen, mutta mitään ei kuitenkaan tapahtunut ihmiset kun sanovat, että ihmiset halu, että haluaa enää Kar- Karibialla asua tai haluaa Amerikassa, me emme halua asua Magrebissa, me haluaa näitä Magreb-maiden asukkaita. Tässä on tämmöistä tekopyhyyttä tässä keskustelussa, jos missä. Meidän täytyy valmistautua näiden miljoonien ihmisten radikalisoitumiseen, jotka toteavat, että nyt sai, nyt sai riittää meidän täytyy puhua paljon kovemmalla äänellä, paljon, parem, olla pal, paljon yhtä yhtenäisempiä ja jämäkämpiä äh, pannaksemme Maailmanpankki äh, äh, aisoihin. Meillä on tässä AKT ja on kehitysvaliokunta ja sitä ja, ja tätä, mutta kuitenkaan siitä mitään tulosta ole tullut, niin kuin on huomattu 70-luvun jälkeen. Véget értek a képviselőcsoport. tähän päätämme ryhmien nimessä pidetyt puheenvuorot ja seuraavaksi siirrymme muihin puhujiin ensimmäisenä niin Kasmarek. Kaksi minuuttia. Panie przewodniczący, szanowni państwo, nie musimy nikogo przekonywać. Hyvät, hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tänä päivänä kaikki tietävät, kuinka tärkeää energia on kehitysmaille olen useaan kertaan huomannut, kuinka ihmeissään ihmiset olivat, kun he kuulivat Afrikan energian hinnasta Kaikki tietävät tänä päivänä, että Maailmanpankin rooli energia-alalla kehitysmaissa on huomattava poliittinen ryhmäni on pyytänyt joitakin kohta kohdalta äänestyksiä tässä päätöslauselmassa, josta nyt puhumme. Mielestämme joissakin kohdissa on on liian kriittinen maailmanpankin suhteen. Emme esimerkiksi usko, että voisimme esittää huomioita näistä puhtaista energiamuodoista tai energiamuodoista, jotka eivät ole ympäristö, ympäristön kannalta toivottavia. Ei tämä tunnu legitiimiltä. ydinenergia esimerkiksi käytetään laajasti EUn jäsenmaissa ja on myös maita, jotka ovat riippuvaisia öljystä ja hiilestä niitä, ne joutuvat, joutuvat maksamaan tästä ja se aiheuttaa epäoikeudenmukaisuuksia jäsenvaltioiden välillä. Meidän on oltava hyvin varovaisia, jos haluamme ulkopuolisille tahoille kertoa, minkälaista energiaa on kehitettävä. Olemme sen sijaan yhtä mieltä siitä, että on, kannattaa suosia ja tukea pieniä paikallisia vähäpäästöisiä hankkeita ja mm, energialähteiden moni, lähteiden moninkertaistamista ja se, että osallistumme energian parantamiseen ja uudistuvien energi- energialähteiden käyttöön. On muistettava tärkeä kysymys, missä määrin energian kautta saadaan ihmiset pääsemään köyhyydestä. Haluaisimme luoda hyvät olosuhteet kehitykselle ja vähentää päästöjä ja luoda, luoda sosiaaliset ympäristöolosuhteet, nämä ovat tärkeitä haasteita ja toivon, että maailmanpakilla on rohkous, rohkeutta ryhtyä näihin haasteisiin. Olen tyytyväinen siitä, että Peebalks kiinnittää suurta huomiota energiahankkeisiin kehitysmaissa. Tästä puhutaan vihreässä kirjassa ja parlamentin pitäisi tätä strategiaa tukea. Dau cuvântul eh, domnișoarei deputată Silvia Adriana Țicău Seuraava puhuja. Tikkau. Tikau. Președinte, domnule comisar. Puhemies, hyvä komission jäsen. 1,4 miljardia henkilöä maailmassa ei voi hyötyä sähköstä. 80 prosenttia heistä maaseutualueilta. energia on tärkeä, kun ma- ma- ma- vuosituhet ilmastostrategian tavoitteisiin ei voida päästä ilman energiaa. Jos tavoitteeseen päästään, se tarkoittaa, että noin 400 miljoonaa henkilöä saisi sähkökäyttöönsä ja miljardi henkeä voi, voisi valmistaa ruokansa hygienisesti. Tämä edellyttää, että 40 miljardia dollaria sijoitettaisiin hankkeisiin vuoden 2010-2015 välillä. Energian saanti on yksi tärkeimpiä tavoitteita, mutta esteinä sähköistämiselle ovat muun muassa seuraavat kalliit kustannukset maaseutualueilla ja esikaupunkialueille edelleen verohelpotusten puuttaminen ja sähkö sähkökapasiteetin heikkous ja rajoitettu kyky jakaa sähköä. Säh- seutualueet ovat erillisesti käsiteltävä asian. Siellä ei ole riittävästi energiaa, mutta tämän lisäksi energian tuotanton kautta voitaisiin luoda työpaikkoja ja auttaa sosiaalista kehittymistä ja taloudellista kehittymistä. 11. helmikuuta kertomuksessa Maailmanpankilta todettiin, että että paikallisen sähkön tuotannolla voi olla merkitystä eh, energia toimituksiin, ne voidaan vähentää vien, energian tuontia ja öljyn volatiliteettia. Maailmanpankki voisi olla kehitysmaiden kumppani. Uskon, että Maailmanpankin on tuettava eh, hankkeita, joilla parantaa energiatehokkaita tehokkuutta ja tuotetaan paikallista energiaa. On myös varmistettava eri maiden välinen yhteenliitettävyys. Balcitis képviselő úrnak adom meg a szót két és fél perc erejéig. Ačiū, gerimas pirmininkė, gerimas komisarė. Kiitokset. Puhemies, arvoisa komissio, sen aluksi haluaisin kiittää esittelijää ajankohtaisesta ja tärkeästä asiasta. Energiaköyhyys on hyvin tärkeä ongelma ja se estää elämänlaadun ja elintason paranemisen kehitysmaissa ja estää osallistumasta taloudelliseen kasvuun ja kehitykseen. Tämä on yksi avainongelmista joka estää näiden maiden taloudellista kehitystä ja pitää ne köyhinä. Tilastot ovat huolestuttavia. 1,4 miljardia ihmistä on vailla sähköä ja 2,5 miljardia ihmistä maailmassa käyttää biopolttoaineita ja noin miljoona ihmistä kuolee tällaisten polttoaineiden käytön vuoksi. Tarvitaan kourin tuntuvia tuloksia ja fossiiliset polttoaineet edelleen ajavat uusiutuvan energiavarojen edelleen ja paljon sijoitetaan rahaa hiilivoimaloiden kehittämiseen. Tämä pitää kehitysmaat saastuttajien riveissä. G20-johtajien sitoumus vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja lopettaa se kokonaan on 2015, 2050 mennessä. Tämä on oikein hyvä askel eteenpäin. Meidän täytyy vahvistaa myöskin valvontaa ja seurantaa, jotta voitaisiin taata se, että hankkeet todella pyrkivät parantamaan näiden ihmisten elinmän laatua. Kiitokset arvoisat jäsenet. Nyt piakkoin olemme kokouksemme istuntamme lopussa ja nyt siirrymme spontaaneihin puheenvuoroihin. Paul Ryby ensiksi, yksi minuutti. Puhemies, haluaisin erityisesti kiittää komissaari Piivauksen entisenä energiakomissaarina hän tietää hyvin nämä asiat ja erityisesti millä tavalla nämä kehitysyhteistyössä täytyy saada vielä paljon aikaan ajatellen teknistä apua ja Euroopan pitää olla paitsi maksajana myöskin sitten edunsaajana Maailmanpankin suuntaan ja Euroopan Euroopan rooli Maailmanpankissa tulee olla keskeinen koskien äh, sitä, miten, miten keski, kehitysapua voidaan suunnata äh, perheyrityksiä ja pien- ja keskisuuria yrityksiä hyödyttävällä tavalla juuri nimenomaan energiasektorilla että sieltä on nopeimmin saatavat, äh, saatavissa investointirahat takaisin ja uusiutuva energia tulee näyttelemään keskeistä roolia kehitysyhteistyössä legvégül... Kétös. Sean Kelly. Seuraavaksi yksi minuutti. I suppose one could say that... Voitaisin sanoa, että ne, jotka ovat vielä tänään kenties ovat, käyvät uusiutuvilla energiavaroilla, kenties aurinkoenergialla tai jollain jumalallisella voimalla – Mm, tämä keskustelu äh, on ollut aika äh, tavanomaista. Tämä on tärkeä kysymys. Äh, komissio on varmasti parhaassa asemassa tietämässä, mihin tulevaisuudessa mennään, mutta kaksi asiaa on hyvä täsmentää. Ensinnäkin mm, kehittyneen maan, kehittyvän maailman maat jos kysymys on hiilistä tai edinvoimasta, niin kyllä ne käyttävät niitä, jos niillä sitä on rahoitusta sitten vaiko ei. No Euroopassa Kankunin puitteissa ja niin poispäin haluamme tietysti edistää uusiutuvan energiavarojen käyttöä, tämän ihan oikein, mutta uskon, että muutoin herra Martin lienee oikeassa tietyllä tavalla, että meidän täytyy kuitenkin olla viisaita ja edistää myöskin Maailmanpankin ähm, rahoitusta energiaa, sellaisia energiamuodoille, jotka ovat äh, uusiutuvia. Köszönjük szépen, képviselő. Kiitokset. Ja lopuksi komission jäsen Pibalks saa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Yeah. Äh, uh, I think it is a very important uh, debate. Kiitos. Hyvin mielenkiintoinen keskustelu, vaikka kello, kello on paljon. Maailmanpankin energiastrategia tarjoaa meille mahdollisuuden. Se tarjoaa mahdollisuuden reagoida energiapoliittisiin haasteisiin – jos äh, katsotaan, mitä kansainvälinen energiavirasto äh, sanoo energiaköyhyydestä, uusiutuvista energialähdestä, siinä kyllä näkyy, että haaste on valtava. Maailmanpankki yhdessä meidän johtajuutemme kanssa äh, voisi todellakin saada aikaiseksi jotakin muutosta. Jos eh, mietitään, mietimme eh, energiatavoitteita muutamia vuosia sitten, vaikka se silloin näytti vaikealta saavuttaa, vaikka ne muuten olivat hyvin vaatimattomalla tasolla, ja, ja nyt näyttää kyllä kuitenkin siltä, että ihan hyvin olemme matkalla to, kohti tavoitetta. Me tarvitsemme haasteita myöskin matkan varrella. Maailma, ma, ma, maailmanpankki markkinoi tätä hyvin avoimesti ja laajasti. Esimerkiksi Washingtonissa on tällainen energiaviikko tulossa sillään. Ja Maailmanpankki on nyt avoin uusille ajatuksille. Ja jos me nyt sitten ö, olemme ennustuneita, pankkikin innostuu minkä vuoksi meidän pitää mennä mieliavoinna ja mm, sinne ja tarjota heille hyvin kunnianhimoisia ajatuksia, ideoita. Kysymys on äh, nyt lähinnä siitä, että, että, että, mistä, mistä lähdetään liikkeelle. Energian saatavuus on minusta kynnyskysymys äh, se, että energian saatavana ei riitä, vaan energian pitää olla äh, kestävällä tavalla tuotettua ja kestävällä tavalla sitten hyödynnettävissä. Jos äh, Maailmanpankki tässä lähtee suunnannäyttäjäksi, sehän on valtava organisaatio, se silloin tulee muuttamaan koko lähestymistavan energian käyttöön. Energiatehokkuudenkin pitäisi olla äh, osa tätä äh, strategiaa, mutta meillä on 200 miljoonan euron energiafasiliteetti nyt käytettävissä, me ei se juuri mihinkään riitä meidän pitää tässä tehdä pitkän aikavälin suunnittelua, koska Eurooppa voi erikoistua ja ottaa tavaramerkikseen uusiutuvan energian. Ja me voimme sitten energi- Maailmanpankin suuntaan tehdä sitten jotain asioita, jotka, jotka todella ovat painavia ja merkitseviä. Yes. Thank you very much. Kiitokset. Kiitokset komission jäsenelle. Ja lopuksi sanon vielä unkariksi, että